työssämme ja tätä rauhan ja yhteistyön periaatetta tavoitellessamme lasikuukausina. Kiitos Rova Asta. Meillä on, me olemme saaneet seitsemän päätösosmaesitystä tähän liittyen vihreiltä, EFLiltä, EFRltä, vasemmistolta, QLta, liberaalilta, EPPltä ja sosiaalidemokraattiselta ryhmältä. Nyt tämä Keskustelu päättyy ja sitä äänestetään huomispäivänä kello 12. Seuraava esityslistan kohta on herra Brokin eh, ja herra Gualtierin eh, suositus Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaation ja toiminnan tarkistamisesta vuonna 2013. Ensimmäisenä puhuu herra Brock, neljä minuuttia. Olkaa hyvä herr präsident herra puhemies äh, arvoisa äh, rouva komission varapuheenjohtaja hyvät kollegat me äh, Madridissa kerran olleet koolla parlamenttina, komissiona, neuvostona ja muuna. Tarkoituksena rakentaa ulkosuhdepalvelu, tämä, äh, tässä tähän on, on jos siihen sitten saatu myöskin varapuheenjohtajan asemaan, asemassa oleva henkilö sitä johtamaan. Tämän, ilman, että komission tai neuvoston velvollisuuksia muutettiin, oli tarkoitus, tarkoitus muokata EUn ulkopolitiikka yhtenäiseksi tuolloin. Siinä on yritetty yhdistää kolme kantaa ja voimme äh, todeta, että, että lasi on puoli tyhjä tai puoli täysi. Minusta se on puoliksi täynnä. Tässä kolme ja puolen vuoden aikana tätä rakennustyö on edistynyt merkittävästä ja Rova äh, Ashton on varmaan Serbiasta, Kosovossa, Serbiassa Kosovossa saanut paljon paljon aikaan esimerkiksi hän on kuitenkin ollut äh, rohkeasti puolustanut ulkosuhdessa palvelun äh, roolia äh, äh, komissiossa ja ollut sitten ikään kuin komission oma, omana, omana tuntona siellä myöskin. Ja että pelkää tietysti, että komissio, muut komissioraadit ovat pelänneet ehkä jotain menettäneensä, mutta, mutta kuitenkin tietystikään tämän hallinnon kautta tarvitse pelätä tätä hallituksen välisyyden lisääntymistä. Ajatellaan vaikka Malissa, Malissa siellä päätettiin jo lähettää tänne jo koulutusemissio lokakuussa, mutta tammikuun loppuun mennessä ei ollut vielä mitään tapahtunut. Ei, näitä tämmöisiä päätöstä ei voi ottaa vakavasti. Ajatellaan rakenteellista yhteistyötä. Siitäkään nyt ei oikein mitään tullut. Ja minusta täytyy minun mielestäni silti, miten näitä seikkoja voitaisiin parantaa niin, että että kukaan ei tuntisi, että sen, hänen varpailleen tallottaisi, miten me voisimme tois, toisaalta sitten saada jäsenet, neuvoston edusta, edustajat ja meidän parlamentaarikot samalle linjalle ja pystyä sitten kytkemään nämä hankkeet yhteen, yhtenäiseksi hankkeeksi. Meidän täytyy kuitenkin tehdä yksi asia selväksi, että tämä palvelu ja kaiken eh, on tällainen Euroopan unionin eh, palvelu, eikä jäsenmaiden pompoteltavissa. Eh, tietysti, tietysti sellaiset maat, jotka mukaan tietävät asiat parhaiten, haluaisivat siellä tulla sitten tänne puuttumaan näihin seikkoihin. Mutta nyt, se, se, nyt voidaan sitten tässä hiljakkoisten päätösten nojalla sitten tehdä päätökset aivan paljon, paljon sujuvasti, niin kuin tehdään normaalistikin. Se täytyy kuitenkin toimia kaikilla tasoilla samalla tavalla. Jos ajatellaan tätä työkykyä, vaikkapa ajatellen suurlähettiläinen valtuuskuntaa, siitä sitä pitää parata. Sehän ei tässä ole kysymys mitään valvonnan kanssa tekemistä, mutta vaan tällaisen toimintakyvyn kanssa. Meillä on yhä valkeuksia, mitä tulee raportointiin ja ja täytyy selvää, selväksi, mitä, mistä on hallitusten välin osa vastuussa, mistä sitten taas yhteisö vastuussa, eikä joka, joka kerta sitten tarttua erilaisiin toimenpiteisiin, vaan samalla tämä on tarkoitus parantaa yhteistä toimintakykyä ja koherenttiutta tässä niin, ettei tässä kaikki instituutiot ja toimielimet koko ajan ajaisi vain omaa etuaan. Eh, eh, eh, me pyritään aina auttamaan silloin, kun me näemme yhteistyön mahdollisuuksia. Me olemme kahden, tämän kahden ja puolen vuoden jälkeen tällaisen välitarkastuun kollega Kultierin kanssa. Ja meillä on tässä tukuehdotuksia, joiden kautta toivottavasti sitten tähän toimintaan tuodaan parannuksia ja sitten kenties tapaamme sitten uudestaan ja voimme todeta, minkälaisia vaikutuksia näillä on ollut. Ja että saamme sitten lopulta aikaisemmin aika todellisen ulkosuhde, ulkosuhdepalvelun. Kiitoksia kovasti. Senior Brock. Herra Brock, kuuletteko minua? Usted, usted sabe que tiene... Tiedättekö, että teillä on kuusi minuuttua neljä ensin ja sitten kaksi minuuttia vielä loppupuheenvuoroa silmällä pitäen. Nyt te kuitenkin käytitte jo viisi minuuttia puheajasta, joten teillä on enää yksi minuutti keskustelun lopuksi jäljellä. Seuraavaksi herra Gualtieri, nyt muistutan tästä ajankäytöstä vielä ja tässä vaiheessa ennen kuin ryhdytte puhumaan. Kiitos puhemies, arvoisa korkea edustaja päätöslauselma. Euroopan parlamentin laatima asiakirja on mielestäni rakentava lisä, kun rakennamme yhteistä ulkosuhdehallintoa. Asialla on selkeä perusta, säännöt ovat olemassa ja myöskin rajat. Kuitenkin viime vuosina on päästy eteenpäin, kun vuonna 2010 käynnistettiin ulkosuhdehallinnon toimi. Sinänsä tiedettiin varsin hyvin, että myöskin neuvoston ja kansallisten jäsenmaiden intressit olivat mukana tässä kokonaisuudessa. Euroopan parlamentti kuitenkin luovutti omista haluistaan, toiveistaan ja jätti yhteisen ulko- ja turvallisuus- sekä puolustuspolitiikan vastaavan toimen rakentamisen Euroopan komissiolle, joskin parlamentilla on kuitenkin valvova toimivaltuus, valvontaa harjoittava toimivaltuus tässä kokonaisuudessa. Uskon, että voin tässä yhteydessä todeta, että ulkosuudenhallinnolla on laajemmat toimivaltuudet kuin mitä komissio olisi halunnut ja myöskin suppeammat kuin mitä neuvosto ja parlamentti olisi halunnut. Kyseessä on varsin poikkeuksellinen palveluyksikkö, ulkopolitiikasta vastaava yksikkö. Sen tarkoituksena on koota Euroopan unionin jäsenmaiden ulkopoliittiset toiveet ja toimenpiteet synergian tavoin yhteen. Esimerkiksi kansojen kehittäminen, kriisin hallinta ja niin poispäin. Nämä kaikki tavoitteet on tarkoitus ottaa toiminnan kohteeksi, mutta aina ilman väkivallan ja sotavoimien asevoimien käyttöä. Meidän laatimassamme asiapaperissa hahmotellaan ongelmia sekä myöskin mahdollisuuksia. Joitakin ratkaisumahdollisuuksiakin esitellään. Ne ovat meidän mielestämme johdonmukaisesti samalla linjalla kuin mitä vuonna 2010 sovittiin. En palaa niihin seikkoihin, joita herra Brock äsken hahmotteli. Euroopan parlamentin kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi rakenteen järkiperäistäminen, myöskin komi- komissari, komission varapuheenjohtaja ja ulkosuudenhallinnon johtajan kaksoisrooli, sen mahdollinen uudelleen jakaminen, poliittinen valvonta, jota Euroopan parlamentin pitäisi harjoittaa, myöskin rekrytointi politiikka jäsenmaissa. Nämä ovat kysymyksiä, jotka ovat meille tärkeitä. Jotkut niistä voidaan toteuttaa olemassa olevien päätösten puitteissa, jotkut taas puolestaan edellyttävät koko säännöstön uudelleen läpikäyntiä. Euroopan parlamentti kuitenkin toivoo olemassa mukana koko prosessissa sillä tavoin kuin vuonna 2010 sovittiin. Lähden tarkastelemaan asiaa varsin luottavaisin mielin. Uskon, että yhteistyö teidän kanssanne on hedelmällistä. Ulkopolitiikka on äärimmäisen tärkeää ja te toimitte sillä saralla varsin kunnianhimoisesti. Kiitokset, Rova Aston. Teillä on nyt mahdollisuus esittää vastauksenne meidän alustajiemme puheenvuoroihin. Kiitos puhemies Tästä tulee varmaankin eläväinen ja mielenkiintoinen keskustelu. Haluaisin onnitella esittelijöitä Brokia ja Qualtieria hyvin tasapainoisesta loppuun asti mietitystä mietinnöstä. Guy Verhofstadin kanssa te olette niitä arkkitehtejä, joiden myötä ulkosuhdehallinto saatiin aikaiseksi 2010 ja tuki tälle palvelulle oli välttämätöntä ja se mitä mietinnössä sanotaan on hyvin pitkälti tohta. Meidän tarkoituksenamme oli luoda tämän vuosituhannen eurooppalainen palveluyksikkö, joka pystyisi vastaamaan haasteisiin ja saada lisäarvoa jäsenvaltioiden jo tekemälle työlle ja olla enemmän kuin ulkoministeriö, koska meidän, meidän toimintaamme liittyy puolustusasiatkin halusimme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä reagoida tapahtumiin humanitaarisissa asioissa, poliittisissa asioissa, siviili- ja sote, sotilasoperaatiot, viedä eteenpäin vaurautta. Ja kaksi ja puoli vuotta tämän yksikön perustamisen jälkeen me voimme sanoa, että meillä on toimintakykyinen moderni palveluyksikkö. Se houkuttelee puolensa parhaat diplomaatit kaikkialta Euroopassa ja se harjoittaa EUn ulkopolitiikkaa. Mutta kukaan ei määritellyt tätä ennen kuin Lissabonin sopimus astui voimaan. Ja nyt muutokset ovat nähtävissä ja nyt on helpompi määritellä, mitä me tarkalleen suomen sanottuna tarkoitamme. Ja minä haluaisin keskittyä kolmeen avainasiaan. Ensinnäkin äh, lähiympäristö. Kun astuin virkaan, niin minulle sanottiin, että meidät tulisi määrittää sen mukaan, mitä me omassa lähipiirissämme pystymme tekemään. Olen edelleen sitä mieltä, että meidän vaikutusvaltamme saada aikaan muutoksia lähiympäristössämme on valtaisa ja meidän tulisi käyttää sitä. Toiseksi kattava lähestymistapa. Se, että kolme eri eh, yksikköä yhdistettiin, eh, loi yksikön, jolla on paljon työvälineitä käytettävissään, äh, kehitysapu, diplomatia, äh, operaatiot, joilla ei pureuduta ainoastaan oireisiin, vaan näiden ongelmien taustalta löytyviin ongelmiin ja meidän kapasiteettimme pysyä paikalla pitkällä aikavälillä. Myöskin kriittinen massamme olemme maailman suurin talous ja tämän päivän maailmassa sillä on merkitystä. Kollektiivisesti me voimme saavuttaa asioita, joita yksittäiset jäsenvaltiot ja kaikki jäsenvaltiot jäsenvaltiot sanovat tämän. Ne eivät yksin tähän pystyisi ja tästä syystä on aivan oikein, että Euroopan unioni vie eteenpäin työtämme Somaliassa, Kosovossa ja Iranissa. Eli kun me tarkastelemme tilannetta, niin meidän tulisi pyrkiä tapoihin vahvistaa kapasiteettiamme näillä neljällä alueella olen iloinen nähdessäni, että teidän kunnianhimonne taso on korkealla puhutte siitä, että meidän täytyy pystyä toimimaan nopeammin ja paremmin, painotatte myöskin komission varapuheenjohtajan roolia, jotta ulkoisissa toimissa on johdonmukaisuutta. Samanaikaisesti minua kannustaa jäsenvaltioiden arviot, jotka kulkevat aivan samaan suuntaan. Ulkosuhdehallinnon menestys liittyy siihen, millä tavalla me eri toimielinten panokset tuomme yhteen ja samaan aikaan vähemmän, vähennämme kustannuksia, joita kansalaisiin ja jäsenvaltioihin kohdistuu. Tulen parin viikon kuluttua julkistamaan asiakirjan, joka liittyy tähän mietintöön. Siinä ei ole tarkoitus ainoastaan kertoa, mitä me olemme tehneet, vaan tehdä ehdotuksia siitä, mitä me voimme muuttaa tulevaisuudessa. Haluan saada nopeita voittoja, mutta haluan myöskin puhua keskipitkän aikavälin uudistuksista, jotka vaativat tiettyjä mukautuksia. Nämä suositukset, niiden tarkoituksena on parantaa meidän tuloksellisuutta me haluamme muuttaa politiikan suuntaa, mutta meidän ei tule huiputtaa itseämme koska eh, YUTP on hallitusten väliten toiminta ja tilanne, jossa poliittisesta tahdosta on puutetta, jäsenvaltiot eivät halua sopimukseen, niin silloin minun yksikköni eh, kädet ovat sidotut. Yksi päätehtävä on, ei ole ainoastaan toimia muistina ulkopolitiikassa, vaan tarkoituksena on myös saada aikaan konsensusta jäsenvaltioiden kanssa strategioista ja prioriteista. Teemme tiivistä yhteistyötä teidän ja komission kanssa. Ja tässä mielessä ulkosuhdehallinto tukee toimintaani eh, sekä varapuheenjohtajana että ulkosuhdehallinnon johtajana kumppanuus parlamentin kanssa on erittäin tärkeä osa menestystä ja se sopimus, joka meillä on poliittisesta tilivelvollisuudesta, on tuonut huomattavia parannuksia aikaan. Meillä on hyvä käytäntö näkemysten vaihdosta edustustojen johtajien välillä ja tälle on antanut tunnustusta sekä parlamentti minä itse että nämä henkilöt itse. Erinomainen yhteistyö vaalitarkkailuoperaatioon operaatioissa. Tästä haluaisin kiittää parlamenttia ja myöskin tiivistetty dialogi kaikilla tasoilla mukaan lukien silloin kun puhutaan luottamuksellisista tiedoista. Ja hallintoyksiköt ovat avoimia ja osallistuvat teidän kokouksiinne. Yli sata tällaista tapaamista oli vuonna 2012. Ja myöskin edustustojen päälliköt, he tekevät erinomaista työtä, tukevat parlamentin jäsenten vierailuja mutta olen valmis tarkastelemaan keinoja parantaa tätä yhteistyötä entisestään. Itse mietinnössä haluaisin keskittyä kolmeen asiaan. Ensinnäkin yhteistyö komission kanssa ja sen jälkeen apulaisjohtajat ja yhteistyö. Paljon on puhuttu komission ja ulkosuhdehallinnon välitestä, välisestä yhteistyöstä ja tähän on täälläkin jo viitattu. Minun näkökantani on se, että joskus me aliarvioimme niitä edistysaskeleita, joita on jo otettu sen jälkeen, kun ulkosuhdehallinto perustettiin itsenäisenä elimenä. Kun katson taaksepäin, niin mietin, aliarvioimmekohan me sen, kuinka paljon työtä tämä koko asia vaatisi, mutta mietinnön suositusten mukaisesti tämä on osa-alue, josta me jatkuvasti keskustelemme komission kanssa. Me haluamme tehokkaammalla tavalla käyttää ulkosuhdekomission mielipiteitä Tämä on työtä, jota teen yhdessä komission jäsenten kanssa. Maataloudesta vastaava Chiolos on ollut mukana neuvotteluissa Kiinan kanssa ja hän tulee olemaan mukana keskusteluissa Myanmarista kyberavaruudesta olen puhunut yhteistyössä Malmströmin ja Cruzin kanssa. Tajani on läheinen yhteistyökumppani. Olemme saaneet sadat liike-elämän edustajat saman neuvottelupöydän ääreen. Michel Barnier on ollut keskustelussa mukana puolustusteollisuudessa, Georgieva on ollut mukana Syyrian neuvotteluissa ja jokapäiväinen yhteistyö Fyylen ja Piibalksin kanssa. Haluaisin kaikkia heitä kiittää, mutta olen iloinen siitä, että painotatte ulkosuhdehallinnon roolia strategian määrittelyssä ja välineiden määrittelyssä, jotta me saamme johdonmukaisuutta kehityspolitiikkaan ja ulkopolitiikkaan politiikkaan. Toinen asia, olen siinäkin sitä mieltä, että ähm, apulaisjohtajista äh, täytyy saada selvyyttä. Tämän mietinnön mukaisesti heidät tulisi ottaa mukaan, jotta he voivat äh, parlamentaarisissa asioissa toimia edustajina. Meidän täytyy ehkä mennä pidemmällekin ehkä tulisi antaa erityistehtäviä jäsenmaiden ulkoministereille, jotta kollektiivista vaikutusvaltaa vahvistetaan. Esimerkiksi ulkoministeriryhmä voisi matkustaa yhdessä viemään tiimiä, tiiminä viestiä eteenpäin EUn ja omien maidensa nimissä. Ja sitten tämän ulkosuhdehallinnon rakenne, no me olemme kulkeneet jo pitkän matkan ja se on onneksi saanut tunnustusta, mutta työ on vielä kesken. Olen iloinen siitä, että tässä puhutaan siitä, että täytyisi siviili- ja sotilasrakenteesta saada mahdollisimman paljon irti. Bamakossa, Bagdadissa, Pristiinassa ja muualla meillä on tuhansia henkilöitä paikan päälle ja olen iloinen siitä, että te vaaditte nopeutta päätöksentekoon YUTPssä ja Ähm, yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Me olemme keskustelleet jo menettelyjen yksinkertaistamisesta jäsenvaltioiden kanssa ja tämä tulee olemaan huippukokouksessa tärkeä aihe joulukuussa. Olen myöskin sitä mieltä, että meidän täytyy tarkastella sisäisiä rakenteita ja komentoketjuja aivan erityisesti kun pidetään talousarviot mielessä ja vuoden 2014 talousarviossa ehdotan ad viisitoista kuusitoista virkojen vähentämistä ja meidän tulisi jatkaa tällä tiellä ensi vuoden aikana tietenkin teidän mietinnössänne ja jäsenvaltioissa puhutaan henkilöstöasioista ja henkilöstömme laatu on menestyksemme tae ja olen ollut hyvin onnekas tämän laadun suhteen, en ainoastaan äh, tämän vieressäni eh, istuvan henkilön suhteen. Haluaisin kiittää Pierre Vimontia ja hänen tiimiänsä siitä työstä, jota he ovat tehneet viimeisen kolmen vuoden aikana se vuosiraportti, jonka piakkoin esittelemme parlamentille, osoittaa, että me olemme ottaneet edistysaskeleita kaikkien jäsenvaltioiden kannalta ja olemme saaneet lisättyä naisten määrää johtotehtävissä edustustoissa. 80, prosenttia ulkosuhdehallinnon henkilöstöstä tulee maista, jotka ovat viimeisimpinä liittyneet Euroopan unioniin. Tämä heijastelee myöskin sitä, että meillä on hyvin vähän virkamiehiä niistä maista, jotka ovat siirtyneet meille komissiosta ja neuvostosta. Sukupuolten välinen tasapaino on hyvin tärkeä kun aloitin naisia johtotehtävissä oli kymmenen nyt heitä on yli kaksikymmentä ja olen jo ilmoittanut neljästä tärkeästä naisnimityksestä edustustoihin. Helga Schmidt, äh, apulaispääsihteeri, hän tekee aktiivisesti työtä saadakseen tukea naisille tällä sektorilla. Me olemme lähellä myöskin äh, kolmasosan tavoitetta, mitä tulee kansallisten diplomaattien äh, rekrytointiin. Me haluamme myöskin lisää virkamiehiä. Me haluamme sellaisen rakenteen, joka on houkutteleva mukaan lukien ähm, ne virkamiehet, jotka ovat siirtyneet meille komissiosta ja neuvostosta. Ja olen iloinen, että ensi kuussa me julkistamme hakuun virkoja, jotka ovat avoinna myös parlamentin virkamiehille ja noudattelevat ulkosuhdehallinnon äh, sääntöjä. Nämä ovat avoinna myöskin kroatialaisille virkamiehille tarkistuksessa täytyy tietenkin pitää mielessä myöskin äh, taloudellinen tilanne ja olen iloinen siitä tuesta jonka parlamentti on meille osoittanut. te tiedätte että me perimme nämä voimavaramme äh, neuvostolta ja komissiosta ja me olemme edelleen komission tuen varassa. me olemme poistaneet päällekkäisyyttä me olemme valtavirtaistaneet rakenteita vastaamaan uusia tehtäviä ja kuten sanoin niin ulkosuhdehallinnolta odotetaan sitä että se on paikalla äh, myöskin vaarallisissa paikoissa ja myöskin siltä odotetaan sitä, että se reagoi muutoksiin. Piakkoin me avaamme uuden edustuston Myanmariin. Mutta tietenkin tähän liittyy turvallisuuskustannuksia. 13 miljoonaa euroa Kabulin, Bagdadiin ja Libyaan meidän täytyy myöskin tarkastella sitä, miten me muutamme tätä budjettikeskustelua jäsenvaltioiden kanssa, jotta me saamme aikaan säästöjä kansallisissa diplomaattipalveluissa. Olemme ottaneet edistysaskeleita Eurooppa-talojen suhteen ja olemme muutenkin tehneet enemmän yhteistyötä kentällä resurssit ovat avainasemassa silloin, kun me puhumme tulevasta toiminnasta. Esimerkiksi kun puhutaan turvallisuusasiantuntijoista eri osa-alueilla. Nämä muutokset eivät voi tapahtua yhdessä yössä. Lopuksi haluaisin sanoa, että olen iloinen tästä mietinnöstä. Sieltä löytyy paljonkin äh, meille yhteisiä asioita. Me olemme päässeet tilanteesta, jossa palveluyksikköä ei ollut. Me olemme päässeet tilanteeseen, jossa meillä on palveluyksikkö, joka toimii. Haluaisin kiittää parlamenttia sen antamasta tuesta alkuvaiheessa ja toivon mukaan te tulette jatkossakin olemaan mukana tässä kollektiivisessa haasteessa, ainakin minun toimikauteni loppuun saakka. Kiitos Arvaaston seuraavaksi äh, minuutti Rova Niiskille äh, budjettivaliokunnasta. Olkaa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, äh, herra Brock, rova komissaari, viimeksi kulunut kaksi vuotta olemme pohtineet tämän ulkosuhdehallinnon rakennetta – nyt on äh, aika äh, ruveta pitämään tätä jo tällaisena pilarin, yhteisen Euroopan politiikin pilarina. Siksi olen sitä mieltä, että, että Euroopan äh, valtuuskuntien rahoituksen tulisi olla riippuvaisia strategista intresseistä myöskin, jos ajatellaan Euroopan unionin ulkosuhdepalvelun monipuolisia tehtäviä. Me voisimme sitten ehkä kenties optimaalisemmin jakaa myöskin voimavarat ja resurssit niiden käyttöön tietysti kaikki nämä äh, leikkaukset hallinnossamme ovat välttämättömiä, mutta olen silti sitä mieltä, että, että, että hallinnon että sen maiden äh, hallintojen tulisi hyvin tiivistä yhteistyötä tehdä sekä kentällä että tietojenvaihdon osalta. Äh, se on tietenkin tärkeää, erittäin tärkeää, että Eurooppa toimii yhtenäisesti ja yhdellä äänellä eurooppalaisen ulkosuudenhallinnon tulisi ponnistella sitten saadakseen aikaiseksi myöskin tällaista maantieteellistä tasapainoa omissa rakenteissaan, niin että Keski- ja, ja Itä-Euroopasta ja Etelä-Euroopasta olisi enemmän väkeä myöskin sen henkilöstön piirissä. Ilahduttava oli kuulla Rastonin mainitsemasta sukupuolten tasa-arvotavoitteesta. Tämä on erittäin suuri mahdollisuus meille ylipäätänsä Euroopan roolista kansainvälisellä näyttämällä käyttämällä. Gracias. Eh. Kiitos. En näe herra Kalfinia hän on paikalla. Hänen oli määrä puhua talousarvion valvontavaliokunnan nimissä. Jos hän tulee saliin, annamme puheenvuoron hänelle siinä vaiheessa. Nyt siirrymme kuitenkin Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensimmäisenä herra Salafranka, kaksi minuuttia EPPstä. Kiitos puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät naiset ja herrat. Tämä suositus haluan muuta esittää kiitokset sen laatimisesta herra äh, Brokille ja herra Gualtierille. Se sijoittuu, asettuu neuvoston päätökseen, joka tehtiin vuonna 2010, äh, sen parantamiseen, jota ministerineuvosto itse on myöskin käynnistellyt. Tämä kannanotto on varsin selvä on totta, että ulkosuudenhallinto on jo täysin toimiva yksikkö ja korkea edustaja toimii sen johtajana. Painotan sitä, miten tärkeää on miettiä ulkosuudenhallinnon toimivaltuuksia myöskin juridisesti. Oli sitten kyse henkilökunnasta tai sitä materiaalista, jota siellä työstetään me emme voi tietenkään peräänkuuluttaa ihmeitä, mutta rahoitukselliset ja henkilöstöresurssit jättävät vielä toivomisen varaa. Nimittäin ne vastaavat suurin piirtein Tanskan vastaavan yksikön toiminnan resursseja. Nyt on kuitenkin kysymys Euroopan unionin toimielimien ulkosuudenhallinnosta. Meillä on varsin suuri painoarvo. On totta, että voimme käyttää yhteistyössä myöskin ulkoministeriöiden, ulkoministeriöiden resursseja ja luoda synergiaa tällä tavoin. Tästä hyvänä esimerkkinä käy esimerkiksi Jemenissä allekirjoitettu konsuli yhteistyösopimus Espanjan ja unionin taholta on varsin järkevää myöskin kierrättää henkilökuntaa, sekä kansallisesti lähetettyä että toimielinten henkilökuntaa. Tämä on yhteinen poliittinen päätös, ja kaiken tarkoituksena on luonnollisesti se, että puhumme yhdellä kielellä ja olemme mahdollisimman paljon näkyvillä esillä maailmanlaajuisesti emme kuitenkaan missään tapauksessa halua olla ristiriitaisia ja tuoda esiin eri kantoja, niin kuin Syyrian tapauksessa kävi. Eli asiat ovat aika hyvällä tolalla. Sitten eteenpäin Rova Gomez sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Se, että lähdetään rakentamaan kokonaan uutta toimintayksikköä, ei ole yksinkertaista, se on, jokainen tietää Kuitenkin äh, olemme varsin tyytyväisiä äh, tehtyyn työhön, niin kuin täällä ovat äh, monet jo todenneetkin. Ulkosuudenhallinto on antanut ensimmäiset merkinsä sen toimivuudesta ja sillä on selkeät visiot tilanteesta. Se on hyvin kunnianhimoinen, mutta jotta sitä voitaisiin toteuttaa käytännössä, meidän on myöskin mietittävä eurooppalaisia arvoja ja niitä strategisia linjauksia, joita Euroopan unionilla on maailmanlaajuisesti. On siis syytä identifioida nämä tarpeet ja vahvistaa ne myöskin käytännön tasolla. Kaikki Euroopan unionin toimival, toimintasarat ovat jollakin tavoin yhteydessä ulkosuhdehallintoon ja niitä pitäisi nivoa entistä paremmin yhteen. Tarvitsemme luonnollisesti myöskin rahoituksellisia resursseja, jotta asiat voisivat toimia niin kuin niistä on sovittu. Rova Aston, teidän on johdettava rohkeasti ulkosuudenhallintoa, mutta sama koskee myöskin kansallisia jäsenvaltioita. Jos ajatellaan yleisesti ottaen yhteistä ulko- ja turvallisuuspuolustuspolitiikkaa, on selvää, ettei voida pelkästään keskittyä esimerkiksi kriisinhallintatehtäviin. Meidän on järkiperustettava resurssien käyttöä, jotta voimme käyttää jotta voimme käyttää käytössä olevia voimavaroja niin laajasti kuin mahdollista. Te puhuitte ihmisoikeuksista, äh, rauhan ylläpitämisestä ja demokratian lisäämisestä. Ne ovat kaikki tärkeitä tavoitteita. Äh, niitä on syytä äh, tukea ja siksi tarvitsemme enemmän näkyvyyttä ja laajempaa toimintaa. Meillä on äärimmäisen tärkeät strategiset tavoitteet. Emme voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että esimerkiksi Intia Kiina tai Yhdysvallat tuovat omia toimia paremmin esille, eli meidän on lisättävä painoarvoamme. Dos minuut. Seuraavaksi rouva Neitse Ytenbrück, kaksi minuuttia liberaaleista. Madam High Representative, with the treaty... Hyvä korkea edustaja, Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unionin ähm, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on saavuttanut täysi-ikäisyyden niin sanoakseni ja olemme saaneet todellisen eurooppalaisen diplomaattipalvelun. No, tietenkään sitä ei voida kutsua diplomatiaksi, koska jäsenvaltioilla on omat diplomatiatoiminsa ja tästä syystä tätä kutsutaan ulkosuhdehallinnoksi. Samasta syystä meillä ei ole EU-suurlähestystä, vain, vaan edustustoja ja niiden johtajia ei kutsuta suurlähettiläiksi, vaan heitä kutsutaan edustustojen päälliköiksi. Tämä ehkä näyttää pikkutarkalta ja turhalta, mutta se kuitenkin heijastelee niitä epäilyksiä, joita jäsenvaltioiden ulkoministeriöllä on ja niiden alkuaikojen vastahankaisuus tehdä yhteistyötä tämän uuden palveluyksikön kanssa. Eli se, että meillä olisi olemassa toimiva ulkosuhdehallinto kolme vuotta sen perustamisen jälkeen, se on erittäin positiivinen uutinen. Ja se on tavallaan pieni ihme, josta meidän tulisi olla iloissamme. No tietenkin tilaa parannuksille on paljonkin. Se, että kolme hattua korkea edustajaa, ulkoministerineuvoston puheenjohtaja ja komission varapuheenjohtaja. Näiden kolmen roolin yhdistäminen äh, vaatii yliinhimillisiä voimavaroja. No me tiedämme, että teillä kyllä virtaa riittää, mutta äh, sieltä löytyy vielä tilaa avustajille, joiden tulisi pystyä poliittisestikin edustamaan korkeaa edustajaa. Me tarvitsemme joustavuutta joustavuutta, jotta nopeasti voidaan reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja me tarvitsemme myöskin päällekkäisyyksien välttämistä ja myöskin yhteistyötä eri EUn toimielinten välillä. Kiitoksia. Sitten kaksi minuuttia eh, vihreän ryhmästä edustaja Brandner. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Tervetuloa Rova Aston, kuten kollega äsken totesi, että olet tehnyt paljon kolme, kahden ja puolen vuoden aikana ansaitsen sitä tunnustan, mutta toki aina on varaa parantaa. Ja meidän pitäisi tätä välitarkastelua ää, käyttää hyvä, hyväksemme, ää, ei, ää, luodaksemme kokonaiskuva, eikä vain sillä ää, raksia, ruutuja ää, saavutusten mukaan se, mitä olette tehneet äh, ulkosuhdepalvelussa, on äh, määrä johtaa siihen, että EUsta tulee paras äh, selkkausten hallinnan, konfliktien hallinnoija ja hallitsija, joka pystyy myöskin tarjoamaan ratkaisuja. Me muistuttakaan vain Kosovosta, esimerkiksi Myanmar ja Jemen ovat sellaisia konfliktialueita, joista me ei niin tarkkaan aina ole perillä, mutta siellä ulkosuhdehallinto on menestynyt oikeinkin hyvin mielestämme ja te, teidän pitäisi vara, komission varapuheenjohtajana äh, ottaa roolinen vieläkin vakavammin tässä tilanteessa. Ja meidän pitäisi integroida paremmat äh, nämä olemassa olevat rakenteet. Äh, ää, äh, äh, aikoinaan että minä olen tämä oikea rakenne, jota neuvoteltiin aikoinaan, mutta, mutta ei hän mikään rakenne, hän on henkilö ja hänestä puuttuu siitä, siihen liittyvä rakenteellinen ominaisuus. Äh, kolme vuotta sitten, kun neuvotteluissa tehtiin, olisi parempi, olen siitä erittäin vakuuttunut, jos todellakin otettaisiin tämä ulkosuhdetoiminta vielä vakavammin. Toisekseen, äh, hyvä, että mainitsitte tämänkin, että täällä, tässä on aivan liikaa päällekkäisyyttä sieltä. Äh, liikaa väkeä tuolla huipulla, liian vähän ruohonjuuret tasolla ja lupasitte onneksi siihen sitten ensi vuoden budjetissa tehdä korjauksen. Mainitsitte myöskin sukupuolten tasa-arvon tässä yhteydessä. Lupasitte toimintasuunnitelmaa, jossa oli tarkoitus sitten puuttua näihin rakenteellisiin hidasteisiin, esteisiin, niin kuin naisten tiellä normaalistikin usein on. Ja toivottavasti tämä sitten toteutuu ajan mittaan teidän johdollanne. Teillä on yksi, te olette yksi henkilö, mutta teillä on kuitenkin kolme hattua, kuten sanottu, mutta ei, ei ainakaan kannata syyttää teitä siitä, että olla siellä, missä teidän mukaan pitäisi olla, koska itse asiassa aina pitäisi olla kolmessa tapa, paikassa yhtä aikaa. Kiitokset. Seuraavaksi ECRn nimissä Rathanok. Kaksi minuuttia. Herra puhemies, minä epäröin ulkosuhdehallintoa ensi alkuun, mutta mutta olen nyt hieman maltillistanut näkökantaani, koska me olemme Ashtonin käsissä nähneet elimen, jolla on mahdollisuus saada aikaan lisäarvoa ihmisoikeuksien puolustamisessa ulkopolitiikassa ja tavalla, että EU puhuu yhdellä äänellä. Esimerkiksi silloin, kun on kysymys sanktioista Irania kohtaan, Atalantan erinomainen työ, jonka kautta merirosvoutta Somalian rannikolla on saatu vähennettyä työ, jota on tehty Malissa ja Burmassa ja myöskin Kosovo-sopimus, josta haluaisin vilpittömästi onnitella korkeaedustaja. Nämä menestysaskeleet osoittavat juuri sen, mitä me ulkosuhdehallinnolta haluamme. Me haluamme mittakaava etuja hyödyllistä työstä, jota tehdään selkeissä puitteissa. Ja tästä syystä on valitettavaa, että mietinnössä halutaan laajentaa ulkosuhdehallinnon soveltamisalaa ja tässä, tämä saattaa vaikuttaa jopa vallankaappaukselta. ECR ei voi suostua siihen, että äh, ulkosuhdehallinnon sotajoukkoja käytettäisiin nopean äh, toiminnan joukkoina, ei ainoastaan siitä syystä, että suurimmaksi osaksi ne kutsu, koostuvat Englannin ja Ranskan joukoista samat ranskalaiset ja äh, brittiläiset joukot voidaan QMVn kautta osoittaa jo näihin tehtäviin ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niillä on, jäsenvaltioilla on omat prioriteettinsa ja talousarviot näihin asioihin ja ei ole oikein pakottaa yksittäistä maata ryhtymään toimiin, joka sotii sen kansallisia etuja vastaan. ECR ei halua myöskään lisätä jäsenvaltioiden panosta neuvostossa jos halutaan saattaa päätös tälle roolille, joka tähän asti on ollut olemassa, niin silloin voidaan ryhtyä puhumaan tilivelvollisuuden ja demokratian puutteesta EUn rakenteissa. Relexin tilanteeseen täytyy palata miksi meillä ei ole panamassa edustustoa mutta iso edustusto barbadoksella. että Meillä on sininen kortti. Aleksandr, jos annan sinulle puheenvuoron, en anna muille sinistä kortteja esittäville jatkossa koska muutoin emme pysy puheaikojen puitteissa. Voit käyttää siihen herra Tanokille esittämän kysymyksen myöskin. Nyt menemme eteenpäin. Puolitoista minuuttia. Dartmoutin Jaari, olkaa hyvä. EUn ulkoasiain palvelu. Ja se perustuu sille olettamukselle, että meillä on jotain yhteisiä etuja ajettavamme 27 jäsenmaan kesken. Tämä on ihan haraluulo. Libyassa, Libyan tila, ää, joukkoihin osallistumaan kahdeksan maata, ei 27. Yksi jopa oli EUn ulkopuolinen maa. 27 jäsenmaata ovat, ovat haluttomien liittoutuma ja vielä joskus vähemmän tätäkin. Eli eh, tässä on eh, hämmästyttävää rahan tuhlausta koko ulkosuhdepalvelu. EASn henkilöstö on korkeapalkkaista väkeä. Eh, siellä on jopa sata virkamiestä. Ne, heidän ää, nettopalkkansa on korkeampi kuin Ison-Britannian ulkoasian ministerin näissä, näissä näinä aikoina Iso-Britannia on joutunut sulkemaan konsulaateja ja suurlähestystöjä, mutta meidän on silti pakko osallistua merkittävällä panoksella EUn ulkosuhdepalveluun voidaksemme ajaa sellaista ulkopolitiikkaa, joka ei ole, toistaan ei ole meidän ulkopolitiikkaamme ollenkaan. EAS e on tästä mm, osoitus siitä, että EU itse asiassa vähentää meidän vaikutusvaltaamme maailmassa. Kiitokset sitten herra Vilmeer, minuutti GUE-ryhmästä. Puhemies, meidän ryhmämme oli aika epäileväinen koko ulkosuhdehallinnon rakenteen perustamisen yhteydessä. Olimme kuitenkin tarkkana sen suhteen, että ulkosuhdehallinnon on vastattava toimista myöskin Euroopan parlamentille. Me harjoitamme valvontaa yhdessä myöskin kansallisten hallitusten, kansallisten edustuslaitosten kanssa. Näin ei kuitenkaan käytännössä käynyt ja, ja tämä on mielestämme ongelma. Tämä rakenne on tärkeä, sen pitäisi toimia laajemmin ja lisäksi eh, Euroopan parlamentin eh, valvonnan pitäisi olla paljon kattavampaa. Olemme hyvin eh, kaukana vielä asetetuista tavoitteista. Se, että yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa toteutettaisiin niin laajasti kuin sana edellyttää yhteistyöhengessä, kriisinhallinnan hengessä, hengessä Olemme kaukana siitä, mutta pyrkikäämme kuitenkin siihen. Näin pääsimme läpikäytyksi kaikki ryhmien nimissä esitetyt puheenvuorot ja siirrymme muihin puheenvuoroihin. Ensimmäisenä puheenjohtaja Potasiewicz, puolitoista minuuttia. Pani wysoka przedstawiciel. Äh, kiitoksia kovasti, herra puhemies. Arvoisa korkea edustaja, aivan alkuun toteaisin, toteaisin, että ulkosuhdehallinto, joka luotiin tyhjästä kaksi ja puoli vuotta sitten, on osoittautunut hyödylliseksi ja tehokkaaksi. Ja tämän äh, väitteeni tueksi voisin vaikka kertoa äh, Serbia ja Kosovan tilanteesta, Iranin ydinvoimahankkeita, taikka Somalian lentäjien pelastautumisoperaatio, pelastamisoperaation. Ensinnäkin eh, se, eh, minä olen itä, itäisten kumppanuusmaiden kanssa paljon tekemis, tekemisissä ja olen iloinen, että, että nämä henkilöt ovat myöskin ulkosuhdehallinnon, tai nämä maat ovat myöskin ulkosuhdehallinnon toimenpidelistalla, aika korkeallakin. EU on osallistunut e-, osallistumisesta näihin kumppanuusmaiden tilanteeseen olisi arvioita myös tätä taustaa vastaan. Minusta kuitenkin olisi vielä olisi vahvistettava siellä valtuus edustustojen päälliköiden tehtäviä delegoimalla joitain tehtäviä

haluaisin vielä yhden asian nostaa erityisesti sen että ulkosuhdehallinto voisi tulla kansalaisillekin lähemmäksi jos parantaisimme toimintaamme hätätilanteissa konsulipalveluissa esimerkiksi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

Kiitos, äh, herra puhemies. Äh, haluan muistuttaa mielin, että kolmisen vuotta sitten Francisco Banzer ja minä äh, perustimme tällaisen eurooppalaisen ulkosuhdepalvelun ystävät. Siinä oli vähän tällaisia yliopistoihmisiä, kansalaisjärjestöjen edustajia ja muita, jotka kokoontuvat sitten kokoonnumme yhteen miettimään, mitä, mikä tämä rakenne voisi näyttää. Nyt sitten jotkut nämä asiat ovat edelleen listoilla. Nämä poliittiset edustajat esimerkiksi silloin aikoinaan emme sitten oikein kovin paljon saaneet Äh, saanut suosiota. Tässä se on ei tietenkään ole kumma. Tietenkään kor, korkealta edustajalta voida ihmeitä odottaa. Epä, mm, eh, mahdoton työhän se on ihan, ihan määritelmän mukakin äh, Eh, ensimmäinen kohta tässä eh, suosituksessamme, että jotain vara edustajia pitäisi olla myöskin. Ja eh, ensinnäkin hiukan perään kuulutimme tällaista laajempaa johtorakennetta, että siellä olisi yksi kaiken, kaikki voipa pääsihteeri, mutta toisaalta emme myöskään saaneet sanoa kriis tällaista kulissien takaista kähmintää harjoittaa tai edes viitteitä sellaisesta halusimme, että, että teillä tässä johtotyössä on tukena ne mahdollisimman monitahoiset ja tasoiset taust, taustajoukot. Sitä kautta syntyy hyvä johtajuus. Kollega Dartmouth totesi, että toki äh, jäsenmaat joutuvat sulkemaan äh, lähestystöjä ja äh, konsulivirastoja. Ja tietysti lisä, ulkosuuden palvelu voi nimenomaan sitä kautta tuoda lisäarvoa, koska sitten jäsenmaat ovat edelleen edustettuina tämän edustuston kautta. Gracias, Kiitos, kiitos ymmärtäväisyydestä. Ja nyt eteenpäin puolitoista minuutti. Rouva Lunacek. Paljon kiitoksia puhemies Rova Ashton, hyvät naiset ja herrat. Ja minä haluan omalta osaltani äh, onnitella teitä, että mitä te olette äh, tehneet tässä viime metreillä Tästä on varmasti syytä eh, kehulle. Miten sitten muuta tapahtuu sitten, että sellainen eh, han, eh, hanke ja mille, miten se rakennetaan ja sinne ensin nimitetään johto ja sen jälkeen vasta yritetään mm, ja sitten vasta täytetään tämä perusrakenteet. Se on erittäin hyvin toimittu, että tämä tietysti edellyttänyt yli inhimillisiä voimia, jos, et, jos siitä kukaan haluaisi ilman kritiikkiä suoria Eh, eh, et, EU-lähettiläät e eivät ole enää lähettiläitä, vaan edustustojen päällikköjä. Se, se, se on eh, tietenkin hyvin onnistunut ja olen onnittelut kuuluvat myöskin teille siitä, miten ne Kosovo ja Serbian tilanteet tilannetta olette siellä selvitelleet ja ratko, ratkoneet. Nämä päätyy kyllä historiaan vielä ja se on tietysti hyvä huomata meidänkin parlamentaarikkojen omissa mietinnäissä. Tietysti ulkoasia, ulko, ulkoisen rakenne ei välttämättä pidä olla sitten vain yhden jalan varassa, vaan kahden, että ylipäätään perustua meidän kaikkeen historiaan kaikkiin yhteisiin ponnistuin, eikä pelkästään suurimpien, suurimpien jäsenmaiden toiveisiin, jotka eivät oikeastaan halua, että, että ulkosuuden hallinto ottaa merkittävän roolin Euroopan politiikan ajamisessa ja ulkosuhdeasioiden hoitamisessa. Sitä ei pidä kavahtaa, vaan rohkeasti toimia eteenpäin rakenne ja kenties teille, jotkut äh, edustajat teillä ja teidän seuraajanne äh, äh, nimittäminen on tietysti meille naisille erittäin tärkeä asia, että näemme sen sitten leviävän tämän sukupuolten tasa-arvon ulkosuhdehallinnon kautta myöskin kenties jäsenmaiden omiin, omiin hallintorakenteisiin. Aika päättyi. Seuraava puhuja, herra Kova, minuutti. pani przewodnicząca! obserwuję pracę europejskiej. minä olen tarkastellut ulkosuhdehallinnon työtä niissä maissa, joissa vierailen useimmiten, eli valko venäjä Ukraina, Moldova, voisin luetella muitakin maita. Nämä ovat menestyksekkäitä esimerkkejä voi todeta, että ulkosuhdehallinnosta on tullut osa EU-maisemaa ja olisi hyvä, jos kumppanimme itäisissä maissa näkisivät ulkosuhdehallinnon kumppanina. Mitä tästä puuttuu? Mehän pyrimme vahvistamaan keinotekoisesti ulkosuhdehallintoa. Se tulisi tehdä käytännön tekojen kautta jos meillä olisi maltillinen lähestymistapa ja jonkinlainen esprit de corps, niiden kautta voisimme vahvistaa. Te puhutte hyvin elegantisti naisten oikeuksista, mutta miksi emme puhuisi kristittyjen oikeuksista? Heitä vainotaan monilla alueilla ja he tarvitsevat teidän äätänne he pyytävät komissiolta tukea. Me tarvitsemme paremman kansallisen tasapainon koska Puola laahaa tilastoissa jäljessä. Jos me haluamme, että ulkosuhdehallinto onnistuu, niin silloin EUn täytyy varmistaa, että tasapaino toteutuu. Minuto también, señor. Kiitokset, herra Van Heke, minuutti. Puhemies, olen pahoillani siitä, että joudun nyt puhumaan ähm, eri äänenpainoon kuin äh, muut täällä ovat äh, puhuneet. Mielestäni meidän olisi nyt äh, pureuduttava siihen, mitä ei enää jatkossa pitä, pitäisi tehdä. No, joka tapauksessa tulee kuitenkin huomenna äänestämään päätöslauselman puolesta. On hyvä tuoda esiin oireet ja niihin on siinä silloin mahdollista puuttua nopeasti. Ja muutoinkin puutteiden paikkaaminen on tärkeää. Mielestäni kuitenkin monet ovat unohtaneet tällä keskeisen ongelmakysymyksen. Euroopan unioni ei ole vielä valmis siihen, että meillä on yksi ja yhteinen diplomaattinen ja ulkopolitiikasta vastaava yksikkö – sitä paitsi ne varat, joita käytämme ulkosuhdehallinnon toiminnan ylläpitämiseen, ovat hukkaa heitettyjä rahoja, koska kansallisella tasolla myöskin rahaa käytetään samaan. Dangean. Kiitokset eräiden saan puolitoista minuuttia. Arvoisa puhemies, ulkoasian hallinto on Lissabonin sopimuksen perustuva myönteinen ja tarpeellinen rakenne. Me emme saa kuitenkaan unohtaa sitä, että Euroopan kansalaiset odottavat entistä aktiivisempaa diplomatiaa ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä on äärimmäisen keskeistä. On myönteistä huomata, että asiat ovat edenneet hyvässä hengessä, mutta olemme mielestäni vielä kaukana yhteisestä ulkopolitiikasta. Esittelijämme herrat Brock ja Qualtieri ovat valmistelleet loistavan pohjapaperin. Haluaisin tässä yhteydessä viitata Euroopan unionin siviili- ja toimintaan. Itse olen tutustunut asian kattavasti ja siltä pohjalta voin todeta, että rakenteet ovat usein liian raskaita – koordinointi on puuttamatonta, puutteellista ja, ja joustavuutta olisi syytä lisätä. Siksi meidän pitäisi toimia eri tavoin, jotta sekä näkyvyys että uskottavuus kasvaisi. Se, että komission varanpuheenjohtaja vastaa yksin kokonaisuudesta, ei ehkä ole paras ratkaisu. Joo. Kiitokset herra Danjan. Seuraava puhuja, Rova Maria Munis, minuutti. Kiitos puhemies. Haluan painottaa Euroopan parlamentin suositusten merkitystä. Ensinnäkin siksi, että asia on työstetty yhteistyössä ja siinä korostetaan ulkosuhdehallinnon johdon merkitystä. Yhtäältä äh, on äh, nähtävissä selkeitä positiivisia äh, merkkejä, mutta toisaalta ollaan jouduttu tilanteeseen, jossa yksittäiset jäsenvaltiot ovat joutuneet sulkemaan diplomaattiedustustoja ja konsulatteja ulkomailla. On selvää, että on pyrittävä palveluun, jonka kautta on mahdollista vähentää kustannuksia, mutta siihen ei saa pyrkiä yksisilmäisesti sekä ulkosuudenhallinto että Euroopan parlamentin suositukset, ne molemmat jättävät huomiota sen epätasapainoisen tilanteen, joka edelleenkin vallitsee valitettavasti sukupuolijakauman suhteen. Nimittäin naisia on valtuuskuntien johdossa vain parisenkymmentä prosenttia ja muutoinkin

nyt kun tarkastelemme ulkosuhdehallinnon toimintaa, meidän olisi varmistettava maantieteellinen tasapaino. Mietinnössä artiklassa 40 painotetaan sitä, että että täytyy tehdä kaikki, jotta pidetään kiinni tai lisätään maantieteellistä tasapainoa kaikilla tasoilla ja kaikissa viroissa. Mutta tästä tasapainosta on edelleen puutetta. Diplomaatit jäsenvaltioista mukaan lukien Puola ovat vähemmistönä, jos verrataan diplomaattien määrää vanhoista EU-maista. Puola on kuudenneksi suurin EU-maa ja 104 neljäkymmentä edustustosta sillä tulisi olla kaksitoista virkaa eikä neljä jotka sillä nyt on. Me olemme myöskin aliedustettuina alemmissa virkaluokissa. Kolmesta tuhannesta työntekijästä puolalaisia on vain kolme prosenttia. Euroopan parlamentti vaatii maantieteellistä tasapainoa ja sen tulisi harkita kansallisia kiintiöitä. Kiitokset. Seuraava puhuja, herra Preda, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Olen varsin tyytyväinen äh, siitä, että Prokin ja Gualtierin tekstissä korostetaan äh, tärkeitä seikkoja. Koska kyse on uudesta toimintayksiköstä, ei voida luonnollisesti olettaa, että se toimii sataprosenttisesti tässä vaiheessa. Voi olla, että Euroopan parlamentti on ottanut liian tiukan äh, kannan Lady Astonin toimiin ja unohtanut sen, että ulkosuudenhallinto on vasta toiminut muutaman vuoden. Mielestäni joustavuutta olisi syytä äh, harjoittaa suhteessa resursseihin, henkilökuntaan ja ylipäätään äh, koko toimintaa. On selvää, että poliittiset painopistealueet vaihtuvat nopeasti ja se edellyttää nopeaa reaktiokykyä, mutta siinäkin yhteydessä on oltava joustavia. Ja sama pätee myöskin yhteisen puolustuspolitiikan päätöksiin. Se, että määräenemmistöpäätös otettaisiin käyttöön neuvostossa, olisi varmastikin hyödyksi. Sitä kautta olisi mahdollista reagoida nopeammin erilaisiin tilanteisiin. Ja sitten vielä yksi asia. Vaikkakin kansalliset eh, diplomaattiedustustot eh, häviävät osittain. Emme saa unohtaa sitä, että ulkosuudenhallinnon on paikattava ne puutteet. Un minuto. Seuraava puhuja, herra Kreislörfer, minuutti. Arvoisa herra puhemies, tervehdin ilolla sitä, että meillä on tässä tällainen väli raportti äh, siitä, mitä ulkosuhdehallinnossa on saatu aikaan ja mitä parantamisen varaa siinä olisi. Äh, äh, esimerkiksi me tarvitsemme hyvin vahvan ulkosuhdehallinnon, niin kuin Syyrien tapahtumat ovat osoittaneet, jotta pystyisimme todellakin noudattamaan menestyksiä tässä ulkosuhdepolitiikkaa. Te voisitte, teillä on vielä varaa parantaakin, Lady Ashton varapuheenjohtajana, te voisitte te, te, te pitää yllä su, äh, läheisiä suhteita äh, komission kollegaihin. Me tulimme siinä työssä teitä kaikin voimin tukemaan. Ja jos te haluatte tällaisen äh, poliittisen johtoroolin ottaa sitä, tarvii, siihen tukemaan tarvitaan yhdenmukainen poliittinen tausta tahto. Me haluamme, että pyritte edelleen korostaa että esimerkiksi ulkomaan naapuruspolitiikkaa komission puitteissa. Ei siitä ei saa tulla mitään hallitusten välistä politiikkaa, vaan Euroopan vetosta politiikkaa. Haluan teitä ja kollegoja kiittää ja myöskin kiittää myöskin tätä kollegaanne siinä vieressä erinomaisesta yhteistyöstä parlamentin kanssa. Un minuto. Kiitokset, Rova Jannako, puolitoista minuuttia. Suurkiitokset puhemies. On totta, että että ulkosuhdehallinnon perustaminen se on tuonut paljonkin positiivista ja haluaisin onnitella Rova Ashtonia niistä asioista, joita on saatu aikaiseksi, koska tehtävä ei ollut lainkaan helppo. Mutta nyt kun olen seurannut sitä, miten ulkosuhdehallinto toimii, niin täytyy tunnustaa, että tietyt asiat, tiettyjen asioiden täytyisi muuttua. Ensinnäkin hierarkkinen rakenne Siihen täytyisi tehdä muutoksia, koska näyttäisi siltä, että siellä on korkeita virkamiehiä suhteessa kovin paljon. Ja toiminta ei välttämättä ole aina koordinoitua ulkosuhdehallinnon ja komission välillä. Minulla on sellainen vaikutelma, että jos me pyrimme siihen, että naisia pääsisi eh, enemmän korkeisiin virkoihin, ja jos pyrimme siihen, että eh, operatiivinen päämaja perustettaisiin Brysseliin sekä operatiivisesti että sotilaallisesti, niin ulkosuhdehallinto voisi saada aikaan paljonkin enemmän ja se voisi toimia paljon nopeammin ja tietenkin herra puhemies toistan tämän vielä meidän täytyy siis antaa tunnustusta niille ponnisteluille joita on jo tehty ja näiden ponnistelujen pohjalta me pyydämme lisämuutoksia sellaisia jotka tekevät euroopan unionin ulkosuhdehallinnosta johdonmukaisemman ja sellaisen joka voi tuottaa tulosta meidän tulisi saada tällainen tavallaan tavaramerkki ulkosuhdeasioissa sellaista meillä ei vielä ole. Monesti näillä tuloksilla ei ole varsinaista suhdetta, ne eivät ole oikeasuhteisia suoritettuihin ponnisteluihin, eli meidän täytyy ponnistella vielä enemmän. Herra Cortes, minuutti. Puhemies, haluan esittää kiitokset valiokunnan vara, komission varapuheenjohtajalle Rova Astonille siitä loistavasta työstä, jota hän on tehnyt hallinnossa sinänsä koko toimielin on vasta nuori. Korkea edustaja on ollut yhteydessä säännöllisesti kehitysasian valiokuntaa ja myöskin ulkoasian valiokuntaa. Se on mielestäni hyvä asia. Niin ikään väliaikaarviointi on suureksi eduksi se tuo esiin sen, että poliittisten teemojen hallinnointi ja suunnittelu on parantunut viime aikoina. Alkuongelmista on nyt päästy eroon ja yhteistyö, kehityspolitiikka on tiivistetty entisestä ja kaiken kaikkiaan myöskin suunnitelmallisuus on lisääntynyt ja tiivistynyt. Uskon, että vuosi 2014 tuo mukanaan uusia myönteisiä puolia, mutta sukupuolijakaumossa olisi vielä parantamisen varaa. Kiitokset, herra Kukan, puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Ulkosuhdehallinnon tulisi olla vahva, vankka pilari, joka harjoittaa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Jotta tämä saavutettaisiin, meidän täytyy käyttää käytössä olevia varoja tehokkaammin. Työ on vielä pahasti kesken. Viimeisen kolmen vuoden aikana me olemme nähneet positiivisia tuloksia, mutta myöskin puutoksia on tullut esiin ja niihin olisi puututtava. Me tarvitsemme vahvan eh, tuloksellisen ulkosuhdehallinnon, jolla on vahva poliittinen johtajuus. Naapuruspolitiikka ja ulkosuhteet ovat niitä osa-alueita, joilla, e, joissa EUlla voi olla avainrooli. Ja jotta tähän päästäisiin, meidän olisi reagoitava yhdellä vahvalla äänellä, jota kunnioitetaan. Toiseksi rakenteen tulisi tukea ulkopolitiikan täytäntöönpanoa. Meidän tulisi käyttää sitä, niitä välineitä, joita meillä on. Myöskin ulkoministerien roolina tulisi olla auttaa Euroopan unionin ulkopolitiikkaa. Tarvitsemme myöskin hyvin läpinäkyvää ulkosuhdehallintoa. Euroopan parlamenttia tulisi kuunnella ja sen mielipide tulisi ottaa huomioon silloin, kun tehdään tärkeitä päätöksiä. Myöskin siitä syystä, että parlamentaarinen tilivelvollisuus antaa legitiimyyttä EASn toiminnalle. Lopuksi haluaisin vielä puhua demografisesta tasapainosta ja myöskin haluaisin puhua uusien jäsenvaltioiden virkamiesten pätevyydestä. Kiitokset. Seuraavaksi eh, Otmar Karassan puolitoista minuuttia. Eh, rouva eh, komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat Eh, kun puhutaan. Eh, ihmiset kysyvät, mitä he, kysyy, mitä he haluavat eh, Euroopan unionilta. Haluavat sel, selkeää yhteistä ulkopolitiikkaa, selkeää yksiviivaista yhteistä politiikkaa kun me tarkastelemme tämän mantereen roolia globaalisuustava maailmassa, ja sitten ajatellaan, että Euroopan unioni sitten tämän mantereen puhemiehenä maailmassa joutuisi tekemään. Tämä on eh, mahdollista siinä tapauksessa, että eh, jos meillä on toimiva, tehokas ulkopoliittinen eh, ulkosuhdepalvelu. Mutta tässä on vielä paljon tekemistä toki ja, ja tässä jotkut, jotain aina menee välillä vähän viel, pieleen, rait, suihtuu raiteeltaan. Tämä jakauma komission, jäsenmaiden ja ulkosuhdehallinnon välillä ää, tuottaa epätehottomuutta. Epäteho, se on, minulla on tässä kollegani eh, eh, Chryslerin tällainen äh, äh, taulukko, tämä organogrammi, äh, osoittaa, miten hajautunut tämä koko palvelu on. Olen kuullut, että teillä on erilaisia jopa lomasääntöjä, vastuualueet vaihtelevat, miten sattuu. Tämä parlamentti on peräänkuuluttanut tällaista oikeaa, tehokasta eurooppalaista ulkoasiain hallintoa, jossa ei ole mitään äh, äh, sirpalointia. Kiitoksia kovasti varapuheenjohtaja Karras, puhemies Karras. Sitten edustaja Weiberi. Godate kollegi kopš eiropas ārējā darbības dienesta izveides ir panākts nozīmīgs progress taču vēl ir daudz darāmā lai tas tiešām eh, eh, eh, perustamisen jälkeen on saavutettu paljon, mutta toki on paljon vielä tehtävääkin esimerkiksi tämmöinen maantieteellinen tasapaino on tär, tärkeä, samoin edustuksellisuus kaiken kaikkiaan uusista on aivan liian vähän edustajia. Tässä täytyy miettiä ulko, ulkopolitiikan tuntemusta pitää päätekijänä, tällaisena päämuuttajana jos ajat, ajatellaan näitä äh, ammattitaitoa ja äh, toimivaltakysymyksiä, olen tullut äh, todenneeksi, etteivät nämä lähettiläät pysty kommunikoimaan ollenkaan, kun eivät osaa edes asemamaansa kieltä ollenkaan. Tällä vaikka Moskovan Intervisio yritti, piti, oli, yritti ottaa yhteyttä edustustoon esineen, mutta koska ei sieltä tullut mitään, kun ei löytynyt yhteistä kieltä. Äh, äh, äh, Itämeren maiden valtioiden edustajat yritti siinä saada keskusteluyhteyttä itä, idässä olevan jäsenmaan tai naapurimaan kanssa, mutta siinä oli korkeat muurit välissä Tämä on tärkeä valtio paitsi luonnonvaroihinsa vuoksi myöskin noin geopoliittisista syistä. Eli me tarvitsemme lisää resursseja konsuliedustajille. Pienen maan tärkeä asia. Metsola puolitoista minuuttia it was qif european external action service in Isur Pala kbira Bira ewropa Ulkosuhdehallinnon perustaminen on tärkeä asia Euroopan unionin kannalta vaikeista olosuhteista huolimatta ja tämänhetkisestä talousilmapiiristä huolimatta se on saanut paljon aikaiseksi. Se on varmistanut sen, että meillä kaikilla on vahvempi ääni. Se on mahdollistanut sen, että että me olemme saaneet Euroopan näkökantoja johdonmukaisemmin ja tehokkaammin esille maailmanlaajuisesti. Tietenkin tilaa parannuksille vielä on. Menettelyt voisivat olla parempia ja Euroopan unionin tulisi puhua yhdellä äänellä, koska tämä on ainoa tapa, jolla unioni voisi vahvistaa asemiaan kautta maailman. Aivan erityisesti tämän keskustelemamme mietinnön yhteydessä haluaisin puhua yhdestä aiheesta, joka on minun maani Maltan kannalta tärkeä, rekrytointi silloin kun ulkosuhdehallinnon perustamisesta puhuttiin, niin siellä sanottiin, että siellä täytyy olla edustettuna kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisia. arvostan ponnisteluja joita on tähän saakka tehty mutta olisi mukava jos tätä ehtoa todellakin täytäntöönpantaisiin tulevina vuosina tehokkaammin ja paremmin. Ja tässä yhteydessä olen iloinen kappaleesta neljäkymmentä suosituksissa. siellä puhutaan niistä toimista joihin tulisi ryhtyä jotta tähän maantieteelliseen tasapainoon päästäisiin ylemmillä, eh, vir, ylempien virkojen tasolla mutta myöskin kaikilla muilla virkatasoilla.

pitkä. Haluaisin kysyä, että pitä, äh, pitä, pitäydytkö tässä äh, äh, rakenteessa, henkilöstörakenteessa vielä, kaaviossa vielä tässä eh, eh, ei varmaankaan missään monissa, moniin asioihin kiinnitä niin paljon huomiota, mitä tulee sen koostumukseen, kun tähän ulkosuhdehallintoon nyt on kiinnitetty. Haluaisin eh, kysynyt, mitä tällä erity, mikä tämmöinen erityistehtävät ovat, mitä nämä, miksi se, tämä, tämmöinen erityisedustaja on vielä siinä olemassa, ehkä se pitäisi sieltä poistaa, jos erityistehtäviin määrätty tehty. Äh, mehän veronmaksajat maksamme 55 000 äh, äh, diplomaatista puolet enemmän kuin Yhdysvallat. Se olisi aika kieltämättä järkevää vahvistaa ulkosuhdepalvelua, jotta sitten säästettäisiin vähän veronmaksajien rahoja näiden edustustojen kuluja karsimalla. Ankura. Rouva puhemies, ne uudistukset, joita mietinnössä vaaditaan, ne haluavat tehdä ulkosuhdehallinnosta tuloksellisemman, liikkuvaisemman, suuremman ja tulivoimaisemman. Halutaan vahvistaa sen sotilaallista ulottuvuutta tässä viedään asioita eteenpäin tavoilla, joilla saataisiin aikaiseksi pysyvä päämaja voitaisiin käyttää taistelujoukkoja EUn operaatioissa, päätöksiä ja rahoituksia saataisiin aikaisemmin nopeasti ja että voitaisiin saada aikaan pysyvä rakenne kriisien hallintaan perimmäisenä tarkoituksena tässä on palvella monopolien etuja ja se että tässä puhutaan äh, ilmoitusvelvollisuudesta euroopan parlamentille se on vain tapa äh, tietyllä tavalla demokratisoida ja saada oikeutusta tämän ulkosuhdehallinnon toimille. Kiitoksia seuraavaksi Mölzer. Kollega Mölzer. Danke, Frau Kiitos, kiitos äh, rouva puhemies. Mitä, mitä, minkälaisia visioita eurooppalaisilla on sitten Euroopan unionin tulevasta? Oletko tällaisen äh, keskusjohtoisen äh, kuvan, joka on keskittyneempi, joka tyrannisoi byrokratiallaan jäsenmaita, vai päinvastoin sellaisen unionin, joka on tällainen liittovaltios liberaalis-demokraattiselta pohjalla ja hyvin avoin. Ja sitäkö sitten, se, varmaan tätä viimeksi mainitua, tietenkin me haluamme, tähän kuuluu vahva yhteinen ulkopolitiikka ja vahva ulkopoliittinen edustus. Siitä ei ole kysymystä, mutta mikä meillä nyt on, on tämmöinen kummallinen kaksoistrategia. Meillä on eurooppalaiset suurva, suurvallat, jotka noudattavat, ajavat omaa ulkopolitiikkaansa. Sitten meillä on toisaalta tämä EU tässä, joka ulkopoliittisesti on täysin kykenemätön ollut tähän, tähän asti ja on edelleenkin todellakin. Se tässä on, tähän on saatava selkeä muutos, mutta jotta me saamme sitten todellakin järkevän yhteisen eurooppalaisen ulkopolitiikan. Kiitos. Sitten Grisip. Thank you, Madam President funkcjonowanie i organizacja europejskiej służby działań zewnętrznych to... Kiitos. Ulkosuhdehallinnon rakenne luotiin silloin, kun haluttiin tasapainottaa voimasuhteita jäsenvaltioiden välillä. Ja tästä syystä Gualtieri puhui luonnollisesta huolenaiheesta, joka toimielimillä on. Lisäksi ulkosuhdehallinto perustettiin hetkellä, jolloin me elimme arabikevään tapahtumia. Korkea edustaja puhui myöskin poliittisten avustajien virkojen perustamisesta. Eli minun mielestäni meillä on jo olemassa hyvät yhteistyösuhteet komission jäsenten kanssa, jotka ovat vastuussa humanitaarisesta avusta. Mutta olisi hyvä, että muutkin komission jäsenet ovat tässä prosessissa mukana, koska tänä päivänä ulkopolitiikassa ei ole kysymys yksin omaan neuvotteluista, vaan myöskin ta- taloudesta. Jäsenvaltioiden ministeriissä on potentiaalia, jota tulisi käyttää ja meidän tulisi käyttää tätä potentiaalia. Ja sitten maatal- maatieteellinen tasapaino, Ashton puhui tästä kun hän puhui positiivisista vaikutuksista, joita uusien jäsenvaltioiden diplomaateilla on, ja tällaisen tasapainon haluaisin nähdä toteutuvan. Kiitos, ja sitten vielä Sinclair. Uh, Kiitoksia, rouva puhemies. Monet äh, kollegat ovat viitanneet siihen, että miten Euroopan unionin pitäisi puhua yhdellä äänellä e, e, ja e, suurlähettiläiden eikä äh, edustustojen päälliköiden kautta tai delegaation päälliköiden kautta. Mutta eihän, eihän meillä ole tähän koko mitään mandaattiakaan. Sen vuoksi tämä ulkosuhdehallinto on äh, pohjimmiltaan ihan väärällä, vääränlainen ja väärällä pohjalla Äh, äh, vaikka Leiri Ashton varmaankin yrittää toimia parhaimman mahdollisella tavalla, mutta hän kuitenkin on tässä kuskin paikalla ollut jo Lissabonin äh, sopimusta neuvoteltaessa, jossa, johon hän sitten näitä tätä valtaa hajottaa, ja nyt hän kuitenkin hamoilee itse, itselleen lisää valtaa. Mitä te nyt oikein hamoilette, Rova Ashton? Ronitar Ashton kumpaa. Ja vielä yksi juttu, ehm, haluan yhden vastauksen tänä iltapäivällä, eli että missä ominaisuudessa olitte tämän vuoden mestariliikan loppuottelussa muuten? Now, uh... Kiitos. Ja nyt sitten korkea edustaja varapuheenjohtaja. Puheenvuoro on teidän. No, olin äh, UEFan, äh, UEFan tilaisuudessa UEFan kutsusta Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Sanoin alustuspuheenvuorossani, että keskustelusta tulee eläväinen ja sitähän se olikin. Olen kiitollinen kaikista kommenteista. Oltiin niissä samaa mieltä tai eri mieltä. Parlamentin kaikki äänet tulivat tässä kuuluiksi. Poimisin sieltä muutamia olennaisia asioita ja pyrin vastaamaan niihin. Tietenkin tähän aiheeseen ja näihin asioihin palataan sitten, kun me julkistamme oman arviomme. Haluaisin ottaa yksi toisensa jälkeen muutaman aiheen. Ensinnäkin toimintatapa suhteessa jäsenvaltioihin. Kuten alustuspuheenvuorossani sanoin, Lissabon jätti neuvoston yksimielisyyspäätöksen hallitusten välisyyden toimintatavaksemme oli kysymys puolustusministereistä kehitysministereistä ulkoministereistä he ovat valmiita yhteis, yhteiseen näkemykseen, eivät pienimpään yhteiseen nimittäjään. Silloinkin kun tilanne on hankala eikä sopimukseen päästä, niin voin vakuuttaa teille, että se tapa, jolla 27 ministeriä toimivat, on äärimmäisen arvokkaan keskustelun ja neuvottelun kautta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisu näin me keskustelimme esimerkiksi Syyriasta ja vientikielosta. Jotkut jäsenet puhuivat kansallisten parlamenttien roolista. No aina kun tapaan 27 jäsenvaltion parlamentin edustajia, hehän kokoontuvat ja mm, minäkin osallistun näihin konferensseihin ja niissä käydään pitkiä keskusteluja. Se ei ehkä riitä, mutta tämä on kuitenkin tärkeä osa minun työtäni. Ja sitten tapa, jolla teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa esimerkki Jemenin kidnappaustapauksesta. No, Itävalta ja Suomi molemmat kiittivät meitä molempia siitä, miten me toimimme suhteessa hallitukseen. Itse puhuin presidentin kanssa ja koordinoimme toimintaa ja tämä pätee, eh, kun minkä tahansa jäsenvaltion kansalainen kidnapataan missä päin maailmaa tahansa. Näin me toimimme. Ehkä voisin mainita vielä yhden asian. Ulkoministerit toimivat yhteistyössä ja tämä on hyvä asia. He tekevät yhteisiä matkoja he palvelevat sekä Euroopan unionia että omia ähm, valtioitaan. William Hague, Carl Bildt, he hiljattain tekivät tärkeän yhteisen matkan, joka heidän molempien mielestä oli äärimmäisen tärkeä. Sitten poliittiset avustajat, monet ovat sanoneet, että on täysin mahdotonta olla kahdessa tai kolmessa paikassa yhtä aikaa. Muistan hyvin surullisen päivän, kun olin vieraillut viidessä maassa yhden päivän aikana ja sitten minua kritisoitiin siitä, että en ehtinyt kuudenteen. On mahdotonta saavuttaa kaikkea jos ei ole arvokasta tukea, joka tulee kiertävältä puheenjohtajuudelta. Kun koko rakennelma rakennettiin, strategiakokoukset ovat edelleen olemassa. Kaikki assosiointineuvostot, ne ovat edelleen olemassa. Kaikki ne tavat, joita oli rakenneltu vuosien saatossa, ne jatkoivat minä vain johdin sitten kolmen neuvoston kokousta enkä yhden ja tästä syystä kiertävä puheenjohtajuus on ollut fantastinen keksintö tien, työn jakamiseen. Stefan Fulen kanssa teen tiivistä yhteistyötä, mutta myöskin muiden komission jäsenten kanssa. He ovat olleet halukkaita edustamaan minua ja Euroopan unionia eri tavoilla. Näin ovat toimineet myös muut ulkoministerit. Ei ole yhtään epätavanomaista, että ulkoministeri puhuu lehdistötilaisuudessa oman maansa puolesta, mutta myöskin EUn puolesta. Tämä on erittäin hyvä tapa käyttää olemassa olevia resursseja. Tätä suosittelen teillekin. Ei se vie mitään pois tästä laajemmasta keskustelusta ja siitä, että miten tulevaisuudessa tätä roolia viedään eteenpäin. Jos me pidämme, jos vaatimusten taso on edelleen sama myöskin kysymys siitä miten me hoidamme kriisejä ja konflikteja se kuuluu myöskin kattavan lähestymistavan piiriin. Miten me käytämme välittäjän taitojamme on äärimmäisen tärkeää, että me toimimme näissä asioissa tehokkaasti ja olisi tarkasteltava ja varmistettava se, että ne sopivat yhteen. Meillä on erilaisia perittyjä rakenteita, en tiedä miten niitä muutettaisiin, mutta teidän tuellanne ja jäsenvaltioiden tuella voin tehdä muutoksia samaan tapaan kun me mietiskelemme puolustusasioita YTPP-asioita. En voisi olla enemmän samaa mieltä. Meidän täytyy saada nopeutta. Nämä menettelyt ovat aivan liian monimutkaisia. Päätöksentekoon menee aivan liian aikaa. Kyseessä on tärkeät päätökset. En halua viedä jäsenvaltioita mitään, mutta olen sitä mieltä, että osa menettelystä on turhia. Esimerkiksi se tapa, jolla me poistumme eri operaatioista aikaisemmin menettelyä näihin ei ollut nyt on. Ja silloin kun me olemme riippuvainen komissiosta, niin silloin täytyy tarkastella asetuksia, joilla näitä tilanteita säännellään ja tässä tarvitsen teidän tukeanne koska tähän tarvitaan toimielinten tuki. Jos me haluamme äh, muuttaa sääntöjä, joskus täytyy jopa muuttaa lakeja, mutta meidän täytyy toimia nopeasti. Meidän, tämä ei toteudu toivomalla, vaan se toteutuu toimimalla edustustot. Iso-Britannia avaa uusia edustustoja, eli William Hague on tästä hyvin tietoinen, eli edustustoja ei suinkaan olla sulkemassa. Sitten esittiin kysymys Panamasta ja Barbadoksesta. Barbados on huonossa maineessa vääristä syistä. Haluaisin selittää teille, mistä Barbadoksessa on kysymys. Siellä on 44 henkilöstön jäsentä kolmekymmentäkolme eeasstä eh, e eh, yksitoista komissiosta ja sitten on ja heidän tarkoituksena on tarjota eh, apua kymmenelle maalle kymmenelle pienelle maalle tällä alueella se on vastuussa 250 miljoonan avusta näille maille, mutta sen sijaan, että meillä olisi kymmenen hallintoa, niin me olemme asettaneet ne yhteen rakennukseen ja yksi ulkosuhdehallinnon henkilöstö hoitaa kaikkia näitä. Ja olen sitä mieltä että meillä tulisi olla edustusto panamassa ja muissa lähi idän maissa ja meidän tulisi tämä tehdä ajan mittaan mutta me, siihen tarvitaan resursseja. me olemme avanneet edustuston libyassa myanmarissa me pyrimme vastaamaan niihin muutoksiin joita alueella tapahtuu olemalla kentällä läsnä mutta tämäkin on haaste sinällään. sitten henkilöstö Muistakaa se, että me suurimmaksi osaksi perimme henkilöstön muilta toimielimiltä, eli heidän taustansa, sukupuolensa tuli perintönä. Ja tämän muuttaminen ja kehittäminen missä tahansa organisaatiossa, siihen menee aikaa meidän on työstettävä niitä prosesseja joiden kautta ihmiset voivat tulla palvelukseemme. olen pyrkinyt, pyrkinyt lisäämään naisten määrää meidän täytyy pitää mielessä se, että kansallisissa järjestelmissäkään naisia ei ole ulkopolitiikan saralla niin paljoa. Tietenkin esteitä täytyy purkaa. Me tarkastelemme tätä, me lähetämme ihmisiä pääkaupunkeihin niissä maissa, joissa aliedustusta on. Mutta en haluaisi lähteä kiintiöiden tielle. Haluan nimittää ihmiset ansioidensa mukaan. Edustuston päälliköt ovat saaneet tehtävänsä sen takia, että meidän mielestämme he ovat parhaita edustamaan unionia niissä asioissa, joita me hoidamme olen samaa mieltä myöskin näistä muista säännöksistä mutta eh, en voi tehdä mitään jos asetuksia ei muuteta. esimerkiksi eh, lomarakenne no, hyvin vaikeissa paikoissa ihmiset eh, tarvitsevat enemmän lomaa ei kukaan tätä varmaan kiistä mutta tämän muuttamiseen täytyy muuttaa asetuksia ja tähän tarvitsen teidän apuanne. sama pätee muihin asioihin. en vastusta muutoksia mutta te tiedätte ja minä tiedän, että me tarvitsemme ehdotuksia muilta ja sitten niistä täytyy sopia. Tähän vaaditaan arkaluontoisten asioiden käsittelyä. Eli kaikki muutosehdotukset näitä ovat tehneet edustustot itse. Olen pyytänyt heiltä ajatuksia muutoksiksi ja pyrin toimimaan niissä. Tietenkin olen myös tarkastellut sitä, mitä voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin vähentää korkeampia virkoja. Se rakenne, joka alussa luotiin, oli tietynlainen ja nyt olen ehdottanut, että yhdeksän 15 virkaa, AD viisitoista kuusitoista virkaa vähennettäisiin. Olen pyytänyt ehdotuksia erityislähettiläiden suhteen, tarkastelen heidän mandaatteja, näitä lukumääriä ja tarkastelen myöskin sitä, miten heidät voidaan paremmin integroida tähän palveluyksikköön. On tärkeää, että meillä on ihmisiä, jotka puuttuvat vaikeisiin kriisitilanteisiin henkilö, joka ei, joka ei ole sidottu yhteen asemapaikkaan. Ja joskus on kysymys siitä, että huodettavana on asia, jossa täytyy yhdistää useamman edustuston asiantuntemus, esimerkiksi Afganistanin tapauksessa. Mutta he tuovat mukanaan myöskin henkilöstöä, eli kysymys on nyt siitä, miten tämä voidaan paremmin ja täydellisemmin integroida, mutta kukaan ei ole sitoutuneempi tämän tekemiseen kuin minä, mutta meidän täytyy tehdä se tavalla, että me voimme vielä jatkaa kehitystä. Ja sitten vielä varapuheenjohtaja kysymys. olen puhunut barroson kanssa viime kuukausina tästä ja olemme samaa mieltä siitä että tätä täytyy kehittää. olen alustuspuheenvuorossani antanut hyviä esimerkkejä siitä miten me teemme yhteistyötä eri komission jäsenten kanssa eri asioissa mutta kuten viime viikolla tapasimme komission jäsenten kanssa puhuaksemme Syyriasta ja puolustuksesta, niin on muitakin tapauksia, joissa tähän tulisi pyrkiä. Ja minä ja puheenjohtaja olemme sitoutuneet siihen, että tämä tapahtuisi aloitteellisemmin. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä tästä keskustelusta. Olen usein sanonut, että ulkosuhdehallinto olisi kuin yrittäisi lentää lentokonetta, jossa ei ole siipiä, ja kun tulee henkilöstöä eri toimielimistä, eri maista seitsemästä, seitsemältä eri taholta Brysselissä ja pyydetään heitä sitten perustamaan jotakin uutta ja ottamaan vastaan uusia vastuita ilman resursseja, joilla voisi toimia. Esimerkiksi New Yorkin kaltaisissa tapauksissa kun kiertävä puheenjohtajuus otettiin käyttöön niin silloin kentälle lähetettiin kaksikymmentä uutta virkamiestä. me emme pystyneet tähän eli me pyrimme toimimaan niin tehokkaasti kuin mahdollista mutta minun kunnianhimoni olisi luoda perusta. sanoin että meillä on kolme prioriteettia olla relevantimpi lähiympäristössä kehittää strategista kumppanuutta näin on tehty ja haluan rakentaa palveluyksikön alun sellaisen, josta te kaikki voitte olla ylpeitä. Mutta tässä on vielä paljon työtä tehtävänä ja teidän tuellanne vien toimikauteni loppuun ja antamaan seuraajalleni jonkin sellaisen, josta voi olla tärkeää merkitystä koko Euroopalle. Kiitos varapuheenjohtaja. Sitten esittelijät. Ensimmäisenä Elmar Brok, olkaa hyvä. Rouva puhemies, rouva varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Uskon, että tämä äh, parlamentti on äh, näihin aiko, näin aikoina valmis edesauttamaan ulkoisen hallinnon tehostamista, työn parantamista. Se, siihen tämä keskustelu on aivan selvällä tavalla osoittanut. Minä odotin teiltä äh, myöskin täysiä, täydellisiä vastauksia. Niitä en kuitenkin kuullut, mutta meillä on vielä, tässä vielä paljon puhuttavaa lähiviikkoina, lähikuukausina äh, ajatellaan kun tätä esimerkiksi äh, budjettiasetusta ja muuta lainsäädäntötyötä, mitä edellytetään, joka toivottavasti sitten muuttuu vähän jämäkämmäksi kuin tähän asti on asianlaita ollut, niin siinä myöskin sitten ulkoasian hallinnon kohtaloa äh, me äh, säädellään. Äh, tietysti jäsenmaat pitää ottaa aktiivisten mukaan. Ei voi olla mitään syytä se, että e-, estää jonkun toisen maan konsulin virastoa käyttämästä palvelemasta myöskin muita kuin oman maansa asiakkaita. Se on vain asia, asia, ihmisen edun mukaista, kansalaisten edun mukaista ja säästää myöskin sitten kustannuksia tietenkin. Ja sitten mitä tähän edustajana tulee ja kun äsken totesitte, tästä puhutaan vielä siitä, että miten voisimme koko palvelua vahvi, äh, vahvistaa. Me sitten äh, lähikuukausina lähi ja viikkoina sitten äh, käymme laajempaa keskustelua tästä tämän teidän kertomuksen perusteella. Mutta nyt haluan kuitenkin kiittää tähän astisesta. Kiitos Brock. Sitten kollega Gualtieri. Grazie puhemies. Keskustelu on osoitus siitä, että Euroopan parlamentissa vallitsee yhteisymmärrys. Olen ollut äärimmäisen iloinen saadessani kuulla herra Tannokinkin antavan suostumuksensa meidän ehdotuksillemme. Osaltaan keskustelu toi esiin myöskin sen, että te ja Euroopan parlamentti me olemme ikään kuin lähentyneet toisiamme ja loppupuheenvuorossanne tämä tuli varsin hyvin esiin. Te kiititte parlamenttia, mutta sen lisäksi te toitte esiin näkemyksenne tehtävän jaosta ulkosuhdehallinnon saralla ja olemme täysin samaa mieltä. Lähes lähestymistapa on varsin haasteellinen ja jotta siihen päästäisiin, se edellyttää synergiaa ja yhteisymmärrystä. Tämän kaiken tarkoituksena on luonnollisesti tehostaa ulkosuudenhallinnon toimintaa. Jos yhteistyö on vankalla pohjalla, niin kuin totesitte, asiat ovat hyvällä tolalla. Toivon että voimme tältä pohjalta ponnistaa eteenpäin ja edetä reippaasti. Haluan esittää teille kiitokset. Kiitokset kuuluvat myöskin äh, muille, he, koko henkilökunnalle, ulkosuudenhallinnosta ja Pierre Vignolle siitä yhteistyöstä, jota hän on harjoittanut Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Ja tähän päättyy keskustelu. Äänestys huomenna kello 12. Ja seuraavaksi siirrymme seuraavaan esityslistakohtaan. Ja tässä on